esitykset on hyväksytty. Ekon valiokunta on päättänyt aloittaa toimielten välisen neuvottelut työjärjestyksen mukaiseksi. Tämä mietintö, joka on mandaat, neuvottelumandaatti, löytyy täysistunnon nettisivuilta ja se julkaistaan myöskin tämän kokouksen pöytäkirjassa. vähintään keskin tason vähimmäismäärän määrä edustajia voi keskiyhden mennessä vaatia neuvottelujen aloittamista, jos, pysäyttämistä, jos näin ei tapahdu.